listalla keskustelu teloituksista Egyptissä. Ensin tekstin laatijat, Rova Andre Kiene, minuutti. Olkaa hyvä. Thank you. Egypt has gone... Kiitos. Egypti, Egyptillä on ollut paljon haasteita vuoden 2011 vallankumouksen jälkeen. Ja maalla on ollut turvallisuus- ja taloushaasteita, esimerkiksi terrori-iskut Siinain niemimaalla ja muunlaiset eh, terrori-iskut Egyptiä vastaan sekä kristittyjen eh, koptiihin eh, kohdistuvat iskut. No, tämä ei kuitenkaan voi olla mikään tekosyy Egyptin viranomaisille yhä vieli yhä vielä käyttää epähumaania kuoleman tuomiota. Egyptin tuomioistuimet äh, ovat tehneet tällaisia massa äh, oikeuden istuntoja, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Ja sen vuoksi vetoankin Egyptin hallituksen, että tällaiset käytänteet lopettaisiin välittömästi, samoin kuin kuoleman tuomion toteuttamista lopettaisiin. Ja äh, telotukset pitäisi keskeyttää välittömästi askeleena kohti vakautta. EU tuomitsee kuolemanrangaistuksen käytön ja vetoan egyptiläisiin noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia. Kiitoksia. Seuraava Puhemies, kun Egyptin siirtymässä kohti demokratiaa, siellä on merkittäviä sisäisiä turvallisuusuhkia. Tämä on nähtävissä ISN terroristi-iskuissa, varsinkin Siinan alueella – ja diskot kohdistuvat koptikristittyjen omissa maissammekin, kun varmistetaan turvallisuus ja toisaalta varmistetaan kansallisvapaudet. Tämän tasapainon aikaisemmin on vaikeaa siitä huolimatta. Aivan oikein otamme esiin, kuinka huolissamme olemme kansainvälisen kumppanimme ihmisoikeustilanteesta. Sotilastoimissa toimitaan siviilejä ihmisiä, kirjoitetaan, jotta heiltä saadaan tunnustus. Lisäksi kuolemanrangaistusta käytetään. Nämä ovat kaikki suuria huolenaiheita. Lopuksi olisin todeta, että päätösasemassa Vaaditaan lisää tutkimuksia, jotka kohdistuvat italaisen tutkijan ja brittikansaisen Giulio Reginin tappamiseen. Ja samalla vaaditaan parempaa yhteistyötä Egyptin viranomaisten kanssa. Nämä ovat hyviä kohtia tekstissä. Madame Sargentini. Edustaja Sargentini. Kiitoksia puhemies. Aikaiset puhujat puhuivat siirtymävaiheesta demokratian Egyptissä. En usko, että voin nä- nähdä tilanteen tällaisena. Maa, jossa presidentti, joka tuli vallankapauksen kautta valtaan, viimeisenä kuukausina on murhannut ainakin 23 ihmistä, kuolemanrangaistus on ollut meille hankala asia hyväksyä. Me jatkuvasti viittaamme siihen joka kerta uudestaan ja uudestaan. Jos instituutista on ihmisiä murhattu, ja näin on tässä tilanne. Ja vaalit, siellä voi vain äänestää herra sisä tai hänen ystäviään, joten vaalit ovat pelkkää silmäluvetta. Joten kysymys kuuluu, minkä takia varapu... Rova Mogherini Sisin hallituksen murhia ei ole vielä tuominnut. Tällä kertaa ei ole tehnyt. Nyt on niin, että Euroopan komission täytyy toimia. Kiitoksia. Madame Schrake, maintenant pour une minute. Edustaja Schrake. No, pardon, excusez-moi. Anteeksi, sanoi puhemies. Edustaja Korao. Grazie, presidente. Oggi ci... Kiitos, puhemies. Me puhumme maasta, joka on ylittänyt eh, kaikki rajat tai ihmisoikeuksien rikkomuksissa, eli ei voida puhua enää oikeusvaltiosta. Sisin jälkeen eh, on käynnistetty uudelleen eh, kuoleman rangaistuksen, tai aikaisemmin ei niinkään tehty. Ja nyt vielä nämä tuomiot on toteutettu. Ja tämä on lisääntynyt nopeasti. On voinut nähdä, että oikeusvaltion periaatteet ovat täysin romahtaneet. Minä haluaisin kertoa, että Giulio Regeni, äh, Regen äh, murhattiin siellä. Olemmeko me liian heikkoja sanomaan siitä mitään vai ovatko taloudelliset edut tässä liian suuri tekijä? Jos näin voidaan tehdä tutkia, italialaista tutkijaa kohtaan, niin mitä sitten, minkälainen kauhea kohtalo iskee tavallisiin kansalaisiin päivittäin? Ja mitä vaaditaan ennen kuin me teemme mitään? Miksi korkea edustaja ei sano mitään siitä, mitä maassa tapahtuu? Tähän täytyy tulla muutos. Nyt edustaja Haake. Kiitos puhemies komission jäsen kollegat. Kenraali Sisin alaisuudessa Egypti on kuin tikittävä aikapommi. Eikä kukaan ole oppinut historiasta mitään kun äh, sananvapaus ja kansallisjärjestöt tukahdutetaan ja valtava määrä ihmisiä teloitetaan, yli 2000 on tuomittu vuonna 2014 jälkeen ja ainakin 81 ihmistä on teloitettu, niin tämä kaiken kukkuraksi sen päälle, että ihmisiä jatkuvasti sorretaan. Ne, jotka joutuvat tuomistamiseen sitä ennen joutuvat kirjoitetuiksi ja heitä pakotetaan tunnustus. Me pakotetaan tunnistamaan. Kyllä, eikö te taistele terrorismia vastaan, kyllä, mutta vastaus ei koskaan voi olla valtiollinen terrori. Nyt on jo korkea aika, että korkea edustaja, samoin kuin jäsenvaltioiden johtajat, puhuvat ään, voimakkaalla äänellä ja tuomitsevat nämä roukkaukset. Hiljaisuus on korvia hu- huutava meidän täytyy olla kumppanimaa Egyptin kanssa, mutta meidän täytyy olla realistisia. Mikäli kumppanuus ei perustu niille periaatteille, jotka ovat arvoille perustuvia periaatteita, niin en tee mitään lisäarvoa tästä kumppanuudesta. Meidän täytyy olla täysin selkein, selkeä sanoissamme tässä kysymyksessä EU-na. Sitten tuotamme Edustaja Post, puolitoista minuuttia. Today we are... Kiitoksia puhemies. Tänään keskustelemme teloituksista Egyptissä. Kuoleman rangaistus on rik- rikkomus e, oikeut, ajatellen oikeutta elämään. Se on epäinhimillistä, halventavaa kohtelua koskien ihmisiä. Mitkään haasteet, mitkään olosuhteet eivät voi perustella ihmisen tappamista. Euroopan parlamentin kanta on, että globaalisti poistetaan kuolemanrangaistus. Deloitte Valitusten määrä on kaksinkertaistunut Egyptissä vuodessa. Sitä voida hyväksyä. Autoritaarinen hallitus käyttää sotilastuomioistuimia, jotka antavat tiukempia, ankarampia tuomioita ja käytetään terrorilakeja perukkeena ja hyökätään tätä kautta ihmisoikeuspuolustajia kohtaan monet eivät ole saaneet käyttöönsä asianajaja ja, ja he, heiltä on saatu tunnustuksia kirjoituksen kautta. Heidät on pantu eristyksellin ja heiltä on evätty perustarpeetkin. Presidentti Sisin haluan vedota, että hän lopettaa välittömästi kaikki teloitukset ja lopettaa kuolemanrangaistuksen maassaan. Rova Mogherin, teidän täytyy seisoa Euroopan unionin arvojen takana ja tuomita teloitukset Egyptissä. Sitten vi- viimeisenä tekijä, tekijänä Rova Verja. Kiitos puhemies. Kaikki kansalaisjärjestöt ovat ilmoittaneet, että ihmisoikeustilanne koskaan niin huono kuin tänä päivänä e- Egyptissä. Yli 6000 ihmistä on pidätetty sotilasalakaupassa, 15 000 siviiliä on joutunut sotilastoimijoiden eteen ja luokossa on suuri määrä lapsia. Ihmisiä teloitetaan viranomaisten toimesta, että kirjoitetaan tämä joka päivästä elämää. Ihmisoikeuksien kunnia, ihmisoikeusaktivistit, journalistit ja muut ovat, kansalliset edustajat ovat tässä kohteina kuolevan tuomioiden asettamisia mitään rajoja, terrorismi ja kansallinen turvallisuus, huumeiden salakuljetus, murhat. Tämä luettelo on pitkä, näiden vuoksi ihmisiä teloitetaan. Meillä on vasta-argumentteja täytyy olla. Kuinka voidaan tällaisessa yhteydessä puhua mistään demokratiasta enää uskottavia ehdokkaita poistetaan vaalilistoilta. Nyt äh, ei ole periaatteessa kyse. Emme voi sulkea silmiämme täältä. Kyse on kuitenkin äh, strategista kumppanistamme, mutta meidän täytyy suhtautua kriittisesti siihen. Kiitoksia. Seuraavaksi ryhmän puheet edustajan, edustaja Kelly EPPstä. This... Kiitos. Minusta tämä on hyvin tasapainoinen äh, päätöslauselma. Siinä huomioidaan Egyptin ongelmat ja vaikeudet varsinkin liittyen äh, kauheisiin terroriiskuihin. Ja me näimme viimeksi iskun äh, koptikristittyjen katedraaleihin. Ja tässä kuoli satoja ihmisiä. Joten tavallaan ehkä on ymmärrettävää, että viranomaiset ylireagoivat. Mutta siitä huolimatta ei ole Hyväksyttävä, että on joukko oikeudenkäyntejä, satoja rikoksia, joista määrätään kuolemantuomio. Ihmisiä, ihmiset joutuvat virumaan vankiloissa kauan ennen oikeudenkäyntiä. Ja ennen kaikkea tässä rikotaan kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksista joten on ihan hyvä, että me kehotamme, kehotamme egyptiläisiä tarkastelemaan tätä ja keskeyttämään kuolemantuomion toimeenpanon. Mutta samanaikaisesti meidän voimme jatkaa kaupankäyntiä Egyptin kanssa ja taistella äh, terroristeja vastaan. Seuraavaksi edustaja Pantseri ryhmästä. Presidente, Kiitoksia puhemies. 2020 EU-Egyptä-kumppanuuden mukaisesti on luvattu edistää ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia Egyptin omankin perustuslain mukaisesti ja kansainvälisen talouden mukaisesti. Nyt kuitenkin äh, yli 23 rangaistusta on langetettu viime kuussa. Ihmisiä on myös kidutettu, kohdeltu kaltoin ja heitä on sattumanvaraisella tavalla te- äh, a- teloitettu. Mitä tulee presidentti Sisiin, tämä on todella traaginen tulos minkäänlainen vahva kumppanuus ei voi toteuttaa tämän maan kanssa. Mietin, mitä oikein tapahtuu. Elämme sitten päätä katsoa sormien läpi tällaista tilannetta Egyptissä. Mielestäni me, tar- meiltä, meidän tarvitsee selkeästi sitoutua, tai vaadimme selkeä sitoumusta Egyptin presidentiltä. Muuten emme voi avata mitään uusia neuvottelulukuja tämän maan, tämän maan kanssa kumppanuusneuvotteluissa. Voisin vielä sanoa, että olemme odottaneet tuloksia italialaisen eu kansallisen murhasta, jota ei ole tutkittu tai ratkaistu. Ei se ryhmässä edustaja Vistisen, olkaa hyvä. Tämä, tässä keskustelussa äh, voisi sanoa, että EU oli väärällä puolella Arabian kevässä me olemme aivan liian kauan kau, silmät sulkien ja hyväksyneet sen, että tehdään yhteistyötä esimerkiksi muslimiveljestön kanssa. Nykyinen Egyptin äh, hallinto, silläkin on, se on tehnyt virheitä, mutta ei ole mitään äh, järkeä äh, puhua siitä, että esimerkiksi mitä Egyptissä tapahtuu ja millä tavalla puhutaan siitä, mitä Iranissa tapahtuu ja miten EU reagoi eri tila, tilanteisiin. Eli ihmiset puhuvat hyvin nopeasti äh, kuolemanrangaistuksesta ja sen poistamisesta Egyptissä, mutta puhuisivat yhtä paljon ja samalla äh, innolla Iranista, Kiinasta ja muista. Minusta meidän pitää asettaa äh, asiat perspektiiviin ja huomioida tämä taistelu, jota Egypti käy terrorismia vastaan ja tehdä yhteistyötä. Kiitoksia. Seuraavaksi QE-ryhmän nimessä edustaja Urban Crespo. Yksi minuutti alkaa. Eh, presidenta. Kiitoksia, puhemies. Sen kun 2013 maassa tehtiin vallankaappaus, Egyptissä järjestettiin presidentin vaalit, tai presidentin vaalit tullaan järjestämään. Todennäköisesti vastustusta ei ole nykyiselle presidentille, koska monet ehdokkaat ovat vetäytyneet listalta tai poistettu sieltä. Terrorismin vastainen taistelu ja kaikki ihmisoikeusloukkaukset sen yhteydessä ovat äh, asioita, jotka täytyy ottaa huomioon. Työ, työväenliikettä, kansalaisjärjestöjä ja muita sorretaan ja lakkoja lopetetaan väkivalloin. Viime kuukauden aikana pelkästään 23 ihmistä jo teloitettiin valtion toimesta. He olivat joutuneet sotilastoimistointen eteen ilman minkäänlaisia, ilman minkäänlaisia oikeudenkäyntitakuita. Ja nyt Euroopan unioni puhuu siitä, kuinka pitäisi vahvistaa ja uudistaa suhteet maahan huolimatta siitä, että ihmisoikeustilanne on erittäin ikävä. Euroopan unioni pitäisi ottaa kantaa tähän väkivaltais- näihin väkivaltaisuuksiin niin aseiden vienti pitäisi Egyptiin kieltää välittömästi. Mä täytyy myöskin vaatia, että että vaalien tuloksia kunnioitetaan ja perusdemokraattisia oikeuksia täytyy kunnioittaa. Kiitoksia paljon Barbara Lohpiiler. Seuraavaksi yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Viimeisen neljän vuoden aikana Egyptissä on yl- tuomittu kuolemaan yli 2000 ihmistä ja vähintään 81 on jo teloitettu. Ja on mahdollista, että nämä luvut tulevat nousemaan valtavasti. Ihmisoikeustilanne on dramaattisen huono Egyptissä. Hallituskriitikkoja äh, uhkaillaan ja pidätetään ja mukana tässä on esimerkiksi ihmisoikeustaistelijoita ja lakimiehiä. Ihmiset äh, vain katoavat vasten tahtoaan ja vankiloissa kidutetaan ihmisiä systemaattisesti. Ja minusta on suuri häpeä, miten pidättyväinen EU on ollut äh, tässä kysymyksessä. Kesäkuussa 2017 tehty sopimus äh, EUn ja Egyptin välillä, äh, siinä on esimerkiksi ihmisoikeusstandardit mainittu molemmin puolin mutta kuitenkin tilanne Egyptissä on vain äh, pahentunut ja sen vuoksi EU ei voi nyt piiloutua näiden kauniiden sanojen taakse, vaan äh, nyt täytyy todellakin äh, painostaa Egyptin hallitusta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Castaldo, joka puhuu EFDD-ryhmän nimessä. Olkaa hyvä. 27. Puhemies. Nyt kaikki Ihmisiä, jotka, joita syytetään terrorismirikoksista, on lähetetty sotaistoimistointen toimittaviksi. Aasisin hallitus on pelottanut ihmisiä enemmän kuin kukaan. Yli miltei 1200 ihmistä viime vuosina sen jälkeen, kun hallitus astui valtaan ihmisiä Äh, kirjoitetaan erittäin brutaalilla tavalla. Heidät pakotetaan tunnustamaan, että tällaista emme voi kertakaan hyväksyä. Journalisteja katoaa ja myöskin opposition edustajia ja älymystöä myöskin katoaa. Mukaan luetaan Giulio Regeni. Tänäkin päivänä emme tiedä, miksi hänet tapettiin. Siellä ei säälitä ketään, ei edes lapsia, viattomia lapsia, 13-15-vuotiaita on viety kotoaan ja sitten heidät myöhemmin on löydetty kotikylänsä kadulta kuolleena. Nyt reaalipolitiikkaa ei saa johtaa siihen, että tehdään yhteistyötä tällaisen hallituksen kanssa. Nyt väitetään, että kyse on vakaudesta ja turvallisuudesta, mutta nyt täytyy ainakin vähintäänkin estää aseiden vienti Egyptiin ja Giulio Regenin ja kaikkien muiden viattomien uhrien murhaaminen täytyy tuomita voimakkaan sanakäänteen. Ei ole ensimmäinen kerta, että me käymme keskustelua ihmisoikeustilanteesta Egyptissä. Eikä meidän tulisi lopettaakaan sitä, kun tilanne muuttuu koska olisi vaarallista kuvitella, että tilanne voisi tuosta noin vaan parantua. Kaikki mitä tapahtuu Egyptissä vaikuttaa suoraan meihin Euroopassa. Oikeusvaltion periaate, demokratia, ovat kaikkein tärkeimmät takuut vakaudelle. Siksi katsomme suurella huolella tätä jopa obsessiivista kuolemantuomion käyttöä sekä mielipiteen oikeuden vapauden rajoittamista. Tulevat presidenttivaalit toivon mukaan voivat tarjota demokraattisia vaihtoehtoja. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa edustaja Boylan minuutti. Human... Jälleen keskustelemme eiköten ihmisoikeuksista. Oikeudesta tuomitsemme ei vain kuolemanrangaistuksen käytön, mutta sen käytön lisääntyminen sisin kaudella oikeusjärjestelmässä on monia virheitä. Nuori irlantilainen siellä pidetty voi tästä todistaa joulukuun tammikuun välillä 26 ihmistä on siellä telotettu, 24 tuomittiin sotilastuomioistuimessa ja heiltä saatiin tunnustukset kirjoituksen kautta. Vieläkin häiritsevämpää on, että näiden ihmisten asiantuntijat eivät saaneet tästä tietää, jotka voineet esittää äh, vetomuksia. Perheet eivät voineet sanoa, voineet edes hyvästellä heitä. Ja nyt monet, monet vielä yrittävät miettiä, miten saisivat läheisensä ruumiin edes kotiin. Me tarvitsemme toime, tuomitseminen riitä. Egyptillä on ihmisoikeussitoumuksia, mitä tulee assosiaatiosopimukseen ja siisin toiminta heikentää vakautta eikä suinkaan lisää sitä. Egyptin kansalaiset kääntävät katsensa meidän puolensa, että me puhuisimme heidän puolestaan, koska he eivät pysty. Sitten edustaja eh, Jill. Kun me puhumme viime lokakuussa Egyptistä, komissio esitteli, mitä kansalaiset haluavat Egyptissä, turvallisuutta ja taloudellista kasvua. No, minä silloin todellakin epäilin tätä meidän kumppanuussopimustamme ja vielä enemmän nyt. Me toimme esiin huomiomme ja huolestumisemme ihmisoikeusrikkomuksista. Millä tavalla Sisi vastasi tähän? No, tilottamalla 30 ihmistä kuukaudessa ja sotilastuomioistuin tuomioistuimissa tuomittiin vielä enemmän ihmisiä kuolemaan. Nyt pyytäisinkin komissiota äh, kertomaan, mitä tapahtuu, jos Egyptin äh, hallinto äh, nyt epäonnistuu ja voitteko te vaatia, että välittömästi keskeytetään kuolemantuomioiden täytäntöönpano, koska jäsenvaltiot ryhtyvät toimenpiteeseen pysäyttääkseen yritysten kauppa Egyptiin, kun he kauppaavat tuotteita, jotka auttavat tässä ihmisten sortamisessa. Ja vaikka me emme eh, nyt vedä viivaa tähän eh, kuoleman rangaistukseen, niin on kuitenkin tärkeintä, että ihmisoikeuspolitiikalla on tilaa. Kiitoksia. Sitten kolme henkilöä on pyytänyt puheenvuoroa. Kästi aivaiheessa. Edustaja Faria. Eh, Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. 2000 tota, Viime vuonna oli paljon mielenosoituksia Kairossa he taistelivat demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta. Seitsemän vuotta on nyt näistä tapahtumista kuulunut, eikä juurikaan ole enää optimismia jäljellä. Presidentin vaalit pidetään maaliskuussa ja tässä pyritään tavallaan vain tukahduttamaan kansalaisia. Voidaan nähdä, miten aktivisteja ja journalisteja on kohdeltu ihmisoikeustaistelijoita monia pakkopidätyksiä, häviämisiä, tunnustuksia saadaan kidutuksella ja kuolemanrangaistusten määrä ja telotukset ovat lisääntyneet valtavasti, erityisesti sisin valtakaudella. Terrorismin verukkeella annetaan kuolemanrangaistuksia kolminkertaisesti verrattuna aikaisempaan. Tammikuussa vain 22, jo 22 ihmistä on kuolemantuomiton. Egypti on tärkeä maa. Talousti meidän pitää verota että täyttävät kansainväliset sitoumuksensa ihmisoikeusasioissa ja pitää tuomita maassa toteutettu kuolemanrangaistus. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Isabel de Monta. Mhm. Just push the button. Pistäkää mikrofoni päälle arvoisa puhemies. Nyt äh, yhdessäkään valtiossa maailmassa ei voida hyväksyä ihmisten kirjoittamista ja murhaamista, ihmisoikeuksien loukkauksia. Meillä on taloudellinen kumppanuussopimus Egyptin kanssa, mutta emme voi silti sulkea sil, silmiämme tältä epäinhimilliseltä julmalta kohtalta. Giulio Regeni oli nuori tutkija, jotta barbaarimaisella tavalla kiutettiin ja hänet tapettiin Egyptissä. Hän, hänen oikeutensa vapautensa poljettiin jalkoihin. Emme voi tällaista unohtaa. Euroopan parlamentissa me meidän täytyy aina erittäin voimakkaan sanakäänteen vaatia sitä, että asian saadaan selvettä Egyptin viranomaisten puolelta ei ole saatu selkeää vastausta kysymyksiin, joita Julian perheenjäsenet ja 500 miljoonaa Euroopan kansalaista ovat esittäneet, että nyt pitäisi varmistaa, että jos noudatetaan kuntoon. Edustaja Pochak paní předsedající i já se připojuji ke svým kolegům. kiitos eh, oikein paljon että sain puheenvuoron. haluaisin tukea kollegoitani jotka puhuvat kuolemanrangaistusta vastaan ja puhuivat erityisistä tapauksista mutta minä haluaisin eh, painottaa diplomatian roolia, koska minä uskon, että unionilla on diplomaattisia keinoja eh, painostaa Egyptin hallitusta sekä avata koko tämä keskustelu ja osoittaa, että me emme voi hyväksyä tätä. Mutta minä uskon, että Euroopan unionin tulisi taistella ja olla pioneereja tässä asiassa ja samoin jonkinnäköinen ehdollinen yhteistyön jatkaminen. Me olemme puhuneet tästä puoluepoliittisten rajojen ylitse, nimittäin että maiden pitää osoittaa meille, että ne ovat valmiita tekemään yhteistyötä, kun puhutaan kuolemanrangaistuksen poistamisesta. Sitten minä lopuksi halusin pyytää komissaari Stiliaan niidestä puhumaan. Dear Puhemies, arvon kollegat. Toden totta, Euroopan unioni seuraa tarkalleen Egyptin tilanteen kehittymistä. Kantamme, joka liittyy kuoleman tuomioon, on tunnettu. Unioni vastustaa kuoleman tuomion käyttöä kaikissa olosuhteissa. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että ihmisarvon vastaista ja ihmisten arvokkaan kohtelun vastaista on langeta tuomiota Euroopan unioni kävi ihmisoikeusvuoropuhelua Kairossa viime kuussa ja EU kertoi, kuinka huolestunut se on tilanteesta EUTin viranomaisille. Taustalla oli yli 20 ihmisen teloituksia että lähiaikoina. Me toistimme, että me ihan periaatteessa syystä vastustamme tuomioita. Vetosimme, että Egypti piti muuttaisi kuolemantuomioita aina kun vaan mahdollista vankeusrangaistukseksi ja virallisesti lopettaisi kuoleman rangaistusten täytäntöönpanon siksi, kunnes kuolemantuomio kokonaan poistetaan. Nyt tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä Egyptin puolella, jotta siviilien tuomitsemme sotilastuomioistuimessa lopetettaisiin, mutta toisaalta muutenkin sotilastuomioistuimessa ja siviilitoimistossa pitäisi kunnioittaa kansainvälisiä oikeuksia ja varmistaa ihmisille oikeudenmukainen oikeuskäsittely. Samanaikaisesti haluaisin mainita joitakin muita seikkoja, jotka liittyvät tilanteeseen, kun on kyse verkkosivuista ja ihmisoikeusjärjestöjen toimintamahdollisuuksista. Euroopan unioni on selkeästi ilmaissut huolensa, joka liittyy verkkosivujen toiminnan estämiseen – ja jatkuvaan sortoon, joka kohdistuu ihmisoikeusjärjestöihin ja ihmisoikeusaktivisteihin. EU-Egypti-assosiaationeuvoston kokouksessa heinäkuussa 2017 nämä kysymykset otettiin esiin. Tuo kanta tuli ilmi myöskin hiljattain EUn antamassa lausumassa, joka liittyy ihmisoikeusneuvoston esylistan kohtaan neljä ja myöskin poliittisen vuoropuhelun, jota käytiin Kairossa Egyptin kanssa viime kuussa. Sielläkin tuo asia otettiin esiin. Egypti on tietystikin tärkeä kumppani EUlle. Se on merkittävä alueellinen toimija. Kestävä maan turvallisuus ja vakaus ovat erittäin tärkeitä asioita. Ei pelkästään koko EFTin kannalta, vaan myöskin koko alueen kannalta ja myös Euroopan unionin kannalta ja jäsenvaltioiden kannalta. Ja vahva vakauksemme on, että demokratia, ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat erittäin tärkeitä tässä valossa, erityisesti kun otetaan huomioon ne monet haasteet, joita Egyptillä tänä päivänä on edessään. Me ymmärrämme, kuinka vaikea tilanne maassa on ja autamme Egyptiä ratkaisemaan näitä ongelmia. Universaalit arvot ovat tässä taustalla. Keskustelemme niistä säännö, säännönmukaisesti egyptiläisten kumppanien kanssa, mutta myöskin silloin, kun puhutaan uudesta Egyptin kanssa solmitusta, viime vuonna heinäkuussa solmitusta sopimuksesta. Ihmisoikeuksien edistäminen, demokratia ja oikeusvaltion periaate ovat ohje nuorinamme, kun EU toimii ulkosuhteissaan. Voitte luottaa meihin. Me tulemme jatkossakin aktiivisesti edistämään ja puolustamaan näitä periaatteita silloin, kun teemme yhteistyötä Egyptin kanssa. Niin kuin toimimme kaikki muidenkin naapurinoittemme ja kumppaneemme kanssa kaikkialla maailmassa. Tämä nyt on tilanne. Me teemme kyllä parhaamme voidaksemme painostaa tämän erittäin merkittävän ongelman ratkaisun löytämiseksi. Kiitoksia. Sitten on seitsemän päätöslausumaa tämän tekstin lopuksi ja tämän takia tämä keskustelu